Dobry wieczór, witam Państwa. Myślę, że rozpoczniemy głosowanie, bo e, jest to poniedziałkowy Strasburg. Yritetään aloittaa äänestys samoin tein, sillä meillä on paljon asiaa. Ja tiedän, että haluatte aloittaa niin pian kuin mahdollista. Ymmärtääkseni voimme hyväksyä esityslistaluonnoksen. Tämän kokous lähetetään suorana verkkoon. Meillä on tulkkaus halvilla 19 kielellä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että 20. kesäkuuta valiokuntamme päätti laatia lausunnon lainsäädäntötestä, joka käsittelee Euroopan solidarisuusjoukkoja uuden säännön 53.4 säännön mukaan työjärjestyksessä kun valiokunta esittää kantansa tarkoitusten muodossa, ne pitää jättää suoraan valiokunnassa, joka vastaa asiasta. Tässä tapauksessa kulttuurivaliokunta on johtava valiokunta tässä yhteydessä. Haluaisin kertoa teille, että tarkistukset pitää jättää viimeistään perjantaina 6. lokakuuta kello yhdeltä iltapäivällä. Ja nyt sitten voi siis jättää tarkistuksia AT4AM ja äänestysvalikunnassa on 6. marraskuuta, ennen kuin menemme kohtaan kolme. Edustaja Hoisling on pyytänyt puheenvuoroa. Herra puheenjohtaja, toivoisin, että esityslistan kohta viisi, eli äänestys uusiutuvista energialähteistä peräisin olevat energia, niin asia poistettaisiin esityslistalta. Varjoesittelijä ilmoitti tyytymättömyytensä tähän menettelyyn. Kun kokouksia järjestetään ja varjoesittelijät eivät pääse paikalle ja kompromissi ratkaisut eivät ole kaikkien mieltä tyydyttäviä, niin eihän asia voi näin mennä. Lokakuun lopussa ympäristövaliokunta äänestää asiasta, joten kyllähän me voimme pohtia uudemman kerran, voitaisiinko asiaa lähestyä toisella tavalla ja sitä kautta löytää parempia, toimivampia kompromisseja. Ja toivoisin, että esityslistan kohta siirrettäisiin seuraavaan kokoukseemme. Aika on nimittäin tarjolla ihan riittämiin. Tietääksemme sihteeristö Jeszcze ta sprawa nie jest rozstrzygnięta na poziomie komisji ENVI. Me no emme siis tiedä, josko Envi-valiokunta lykkää äänestystä vai ei. Tämä ei ole vielä selvää. Edustaja Petir, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, hyvät kollegat. En ole samaa mieltä edustaja Hoislingin ehdotuksesta äänestyksen lykkäämisestä, koska me olemme neuvotelleet pitkään ja työstäneet monia kompromisseja, joista ryhmien enemmistö on samaa mieltä. Meillä on ollut neljä varjoesittelyiden kokousta ja kolme teknistä kokousta vielä lisäksi. Ja henkilökohtaisesti olen keskustellut useimpien varjoesittelijöiden kanssa useat kerrat vielä, jotta pystyisin ymmärtämään heidän kantansa. Ja jotta saisin mahdollisimman hyvän lopputuloksen aikaiseksi. On tärkeää, että saadaan selkeä kanta hyväksyttyä ennen kuin envi äänestetään, ja vain oikein puheenjohtaja äänestystä valiokunnassa ei ole lykätty. Joten tuo tieto ei ollut oikein. Meidän on tarkoitus edistää viljelijöiden etuja. Meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta – maatalousympäristö voi elää edelleen, joten pyytäisin, ettei kukaan tue tätä äänestyksen lykkäystä. Kiitos. No. Edustaja Hoisling, joka tämän tätä esitti, puhui pidempään. Nyt meillä on vielä yksi puheenvuoro, tai siis yksi esitys vastaan melko pitkä, mutta nyt sitten seuraavat puhujat pyydän, että puhutte lyhyesti. Edustaja Agnew. Harvoin olen Martin Hauslingin kanssa samaa mieltä, mutta minun tehtäväni on hidastaa lainsäädäntötyöskentelyä varsinkin tämän aiheen tiimoilta. Nyt olen kyllä kollega Hauslingin puolella. E, panie, panie, panie, panie pośle, e, szkoda czasu, ale nie wiem... No, ei nyt hukata aikaa. En tiedä, Kenen puolella nyt olette? Edustaja Takkula. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Minun täytyy sanoa, että edustaja Petir on tehnyt erittäin hyvää työtä, erittäin ollut kärsivällinen meidän varjoraportoijien kanssa ja käyn hyvää keskustelua, eli kyllä anna täyden tuen hänen työlleen. Eli, eli siinä mielessä en ymmärrä Hoslinin näke, näkemystä tässä, tässä kysymyksessä, mutta tuota, Petir, olen Petirin kannalla ja niin kuin sanoin, hän on ollut erittäin hyvä ja asianmukainen esittelijä raportoija tässä, kuunnellut hyvin meitä varjoesittelijöitä. Ma pan Petir. Andriu. Edustaja Petir, ostatte varmaan kahvit seuraavaksi. Seuraava puhuja. Osling, puisque c'est un rapport important Kiitos, tämä oli tärkeä teksti, olimme edistyneet. Edustaja Petir sanoi tämän, se on totta, mutta tämä oli teksti, joka, jota pitäisi työstää vielä lisää. Se ansaitsisi sen, koska tämä energiakysymykset, niistä pitäisi olla täysi konsensus sen takia työ. Ei nyt ole vielä tullut päätöksen ja puolan tätä lykkäystä niin kuin edustaja Hoisling pyysi. Okei, okay, pani poseł Sandra. Edustaja Senra. Sí, es eh, para eh, mm, Minäkin tukisin Hoislingin ehdotusta. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, uskonpa. Ei, vielä yksi pyyntö, edustaja Dantin. Je suis stupéfait que j'entends. No, olen nyt hämmästynyt siitä, mitä kuulen. Meillä ei nyt ole varmuutta siitä, että miten envi äänestää, siis miten envi äänestetään, ja nyt sitten riski. Otetaan näin tärkeässä asiassa, ettei antaisi lausuntoa agrivaliokunnalta, mutta sitten miten tässä nyt päätetään? Meillä on nyt viikkoja aikaa valmistella tätä tekstejä. On ollut hankala, olemme nyt käsitelleet valtavasti hankalia tekstejä tässä valiokunnassa. Nyt ymmärrän, että tässä nyt pohditaan sitä, etteikö lähetettäisi, lähetettäisi tästä Enville omaan kantaamme. En ymmärrä. E, e, niin, sihteeristön johtajalta kysyn juuri, josko Envi on tehnyt päätöksen. Me emme tiedä Envin päätöstä vielä. Emme tiedä, lykkäävätkö äänestystään vai eivät. on tärkeää kuitenkin, että me ilmaisemme oman kantamme ennen kuin he tekevät sen. Kaikki ovat tainneet jo puhua, ne jotka halusivat käyttää puheenvuoron, joten nyt on aika siirtyä äänestykseen, kuka on sen puolesta, mitä edustaja Hoisling esitti. Äänestetään koneäänestyksellä, eli kuka on sen puolesta, että lykätään äänestystä. Äänestys alkaa.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 Sorry. Przechodzimy do projektu opinii. Selvä. Voimme sitten siirtyä äänestämään. Eli suositusneuvostolle Australian kanssa käytetään kauppaneuvottelu koskevasta ehdotusta mandaatista. Valmistelija on edustaja Erik Andrieu. Inta, valiokunta on tässä vastaava valiokunta. Kuten tiedätte, meidän piti tehdä hyvin nopeasti töitä tämän lausunnon parissa. En tiedä, haluaako edustaja Andriu käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin sanoisin, että nämä kaksi tekstiä ovat äh, hyvin olennaisia maataloussektorille näissä kahdessa tekstissä Olemme tehneet erinomaista kollektiivista työtä. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia varustelijoita, kaikkia myös jäseniä, jotka ovat jättäneet tarkistuksia, jotka ovat olleet hyödyllisiä. Olemme yrittäneet nyt sitten löytää konsensusta kompromissien myötä totta kai. Kiitos varjostelijoille siis. Tämä ei ollut aina helppoa. Ja kiitos myös sihteeristön tiimille, joka oli suuri apu tässä työssä. Bardzo dziękujemy. Kiitos paljon. Nyt sitten äänestys alkakoon. Koneäänestys kompromisseista. Ja jos on jotain ympäristöä, niin muutenkin. Tai jos siis yksi puolesta. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Kiitos. Hyväksytty. Kompromissi yksi. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Nyt sitten eteenpäin tarkistus yhdeksän puolesta. Kiitos, hyväksytty. Kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa kompromissi kaksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eteenpäin tarkistus 116 puolesta. Kiitos, hyväksytty kompromissi 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Kompromissi neljä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 22 puolesta hyväksytty. Selvä, tarkistamme. Tarkistus 22. 22 tarkistus. Äänestys alkaa. One, SND too many. SND-ryhmällä Yksi äänestäjän liikaa. Yksi kortti pitäisi poistaa. Hyvä. Okei. Okay. Selvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksikymmentäseitsemän tarkistus puolesta. Kiitos, hyväksytty. Kompromissi kuusi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 39. Tarkistus 39. Puolesta. Puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 40. Puolesta. Hyväksytty. 55. Puolesta. Hyväksytty. 57 puolesta vastaan hylätty. 58 puolesta hyväksytty. 61 puolesta vastaan hylätty. 65 puolesta hyväksytty. Kompromissi 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 72 puolesta. Kiitos, hyväksytty. 73 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 9, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 110. Puolesta. Kiitos. Hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Kiitos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 98 puolesta vastaan, hylätty. Selvä, tarkistetaan. Tarkistus 98 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty parilla äänellä. Tarkistus 107 puolesta vastaan. Hylätty 118 puolesta hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta hyväksytty. 102 puolesta vastaan hylätty. 105 puolesta vastaan hylätty. 108 puolesta vastaan hylätty, mutta tarkistetaan tarkistus 108. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 109. Puolesta vastaan. Taitaa olla sama tulos, mutta tarkistetaan. 109 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Muutamalla äänellä. 112 puolesta vastaan, hylätty. 113 puolesta vastaan, hylätty. 114 puolesta vastaan, hylätty. 115 puolesta vastaan. Selvä, tarkistetaan. 115. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 117 puolesta vastaan hylätty. Sitten äänestämme koko lausunnosta näin muutettuna. Koneäänestys, äänestys alkaa. Zamykamy głosowanie. Przyjęta, dziękuję. Äänestys päättyy hyväksytty, onneksi olkoon. Olkaa hyvä, tehdään puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja hyvin nopeasti. Tämä osoittaa, mitä tämän lausunnon myötä. No, tämä kollektiivinen työ nyt kantaa hedelmäänsä. Olemme päässeet tavoitteeseen toivottavasti. Tässä lähetetään tärkeä viesti, kun näitä vapaakauppasopimuksia ollaan solmimassa – ja otetaan huomioon nämä eri hankaluudet, joita maataloussektoria kohtaa. Haluamme globaalin vision siitä, miten nämä vapaakauppasopimukset vaikuttavat koko sektoriin. Komission pitää ottaa tämä kaikki huomioon. Kiitos. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Tämä oli hyvin valmisteltu. Kiitos siitä. Näin esittelijä voi siis jatkaa eteenpäin neuvotteluprosessissa. Ja jos tarvitaan koordinoiva kokous, niin kutsun kokouksen koolle ja toivon myös, että saamme tietoa mahdollisista ongelmista koordinaattoreiden tasolla. Lokakuussa intavaliokunta keskustelee ja äänestys järjestetään lokakuun kakkosessa. Sitten jatketaan eteenpäin uuden Seelannin kanssa käytäviä kauppaneuvottelujen neuvottelumandaatista. Inta on vastuuvaliokunta Kaspari esittelijä ja edustaja Nicholson on meidän lausunnon laatijamme. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja, puhun ihan lyhyesti. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän työhön. Hankalat ajat meillä juuri ennen kesätaukoa tämä asia tuli käsittelyyn, joten haluaisin kovasti kiitellä henkilöstöä tällä valiokunnan sihteeristössä, mutta myös omia joukkojani ja myös varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet oikein hyvin työtä. Kiitokset Olemme näin saaneet aikaan hyvässä tasapainossa olevan lausunnon. Varmasti voin lähteä nyt äänestämään. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Lähdetään äänestämään. Tarkistus neljä. Tantaendele ei puolesta hyväksytty. kaksi äänestyspuolesta. Kompromissi oikeastaan. Kompromissi A. Kompromissi A. Yes, yes. Kompromissi A. Aivan oikein. Zamyk, zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi B1. B1. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 60. Tarkistus 60 puolesta. 60 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 40. De Castro puolesta hyväksytty. 43 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi C. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi D. Kompromissi D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi E. Kompromissi E. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 53 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi F Äänestys alkaa. Otwieram głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 67. De Castron tarkistus. No, eh, d'accordo con il relatore. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen esittelijän kanssa samoilla linjoilla. 67. Siihen liittyen haluaisin esittää suullisen tarkistuksen. Eli kaksi virkettä haluan tähän lisättävän. Ne kuuluvat. Those sectors, especially with regards to the monopolistic structure of some industries – and in particular of the dairy sector in New Zealand. And then continues the amendment. Thank you. Kiitos. Nie ma, nie ma uwag. W takim razie Ei kommentteja ilmeisesti, joten voimme hyväksyä tämän näin luulen. Ja nyt voimme äänestää tarkistuksesta 67 suullisen tarkistuksen kerään puolesta. puolesta. Vastaan. Uskon, että se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa 67. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 68 puolesta. Vastaan. En pystynyt oikein näkemään selvästi, joten tarkistetaan. 68 äänestys alkaa. Otwieram głosowanie. 68. Raz się rzucono, ale zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hylätty. 69 puolesta. Hyväksytty. 70. Siitä ei tarvitse äänestää. Kompromissi G. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi H. Äänestys alkaa. Zamykam. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 82 puolesta vastaan hylätty. Yes, 80, no, 86, 86, okay. 86, tarkistus 86 puolesta vastaan hylätty. 87 puolesta hyväksytty. 90 puolesta hyväksytty. 94 puolesta vastaan hylätty. 95 puolesta vastaan hylätty. 96 puolesta vastaan hylätty. 97 puolesta vastaan hylätty. 98 puolesta vastaan hylätty. 99 puolesta vastaan hylätty. 100 puolesta vastaan hylätty. 39 puolesta hyväksytty. 101 puolesta vastaan hylätty. 103 puolesta vastaan hylätty. 104, sanoi puheenjohtaja. Vastaan. Anteeksi, korjaa puheenjohtaja. 108. 108. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Pan poseł Lekov. Zamykam. Äänestys päättyy. Hylätty. Muutamalla äänellä. 112 puolesta vastaan hylätty. 111 puolesta vastaan tarkistetaan. 111 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 113 puolesta vastaan hylätty. 116 puolesta vastaan hylätty. 118 puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan 118. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja nyt äänestetään tekstistä näin muutettuna. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos oikein paljon. Ja puheenvuoron saa nyt esittelijä. Haluatteko käyttää puheenvuoron? E, Ei, no kiitos oikein paljon ja onnittelut teille. Kiitokset myöskin kaikille avustajille ja toivottavasti seuraatte myöskin jatkotöitä. tähän tekstiin liittyen. Vastuuvaliokunta Intai äänestää asiasta 12. päivä, eli lokakuun kakkostäykkärissä äänestys toimitetaan. Ja sitten uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen. Valmistelijana toimii kollega Petir. Vastuuvaliokunta on ITRE, sekä Envi, vai hetkinen, miten tämä menikään? Envi 54 artiklan pohjalta on siis mukana työssä. Agria Trantas 53 plus artiklan pohjalta erityinen yhteistyö, eli esittelijät voivat osallistua tähän yhdessä ITREN väen kanssa epävirallisissa neuvotteluissa. Kollega Petir, saatte ihan lyhyen puheenvuoron, olkapas hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kuten mainitsitte, tämä on äärimmäisen tärkeä teksti. Tämä on melko raskas ja hankala ja on erittäin hienoa, että useimpien poliittisten ryhmien kanssa olen onnistunut saamaan hyviä ehdotuksia, hyviä kompromisseja, joten uskon, että kun tämä on saatu hyväksyttyä, saamme selkeän kannan valiokunnalta. Haluaisin myös käyttää tilaisuuden hyväkseni, hyväkseni kiittääkseni kaikkia varjostelijoita ja heidän avustajiaan suuresta avusta, sillä uskon, että pitkällä tähtäimellä olemme nyt saaneet hyviä kompromisseja. Haluan erityisesti kiittää herra Vasilis Magnisia, joka sihteeristössä hoiti näitä asioita joten ennen äänestystä hän oli suureksi avuksi meille, että saimme äänestysluettelot oikeasti valmiiksi. Haluaisin myös kiittää avustani Norman Korunukia ja EPP-ryhmästä herra Strangea. Ja haluaisin, että tukisi tätä tekstiä, koska on äärimmäisen tärkeää. Välillämme kiitos. E, Oikein paljon kiitoksia. Vaikea aihe Tämä on, tähän liittyy erinäisiä ongelmia, mutta unohdetaan menneet, nyt lähdemme äänestämään. Eli äänestäkäämme. 2, 2, 3. Puolesta äänet, vasta äänet, hylätty. Tarkistus 224, 225 ja 226. Ne ovat vastaavanlaisia. Puolesta vastaan Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistuksen 227. Puolesta äänet, vasta äänet. Tarkistetaan tämäkin. Eli äänestys alkaa. Kiitos. Äänestys päättyy. Hylätty. Neljän äänen turvin. 228 puolesta. Kiitos. Hyväksytty. 229 puolesta vastaan. Hylätty. Seuraavana tarkistuksiin 7 ja 230 puolesta. Hyväksytty. 232 seuraavana puolesta vastaan hylätty. 233 puolesta hyväksytty. 234 puolesta hyväksytty. Tarkistukset 235, 236 ja 237 puolesta hyväksytty. Tarkistus. Ai haluatte tarkistuttaa? Eli tarkistetaan tämä äänestys. Eli EPP hän äänesti puolesta. No, te voitte käyttää mitä tahansa kieltä, jos äänestetään puolesta. No kaikkiahan ei täällä hylätä heti kättelyssä. Seuraavaksi tarkistuksen 238 puolesta äänet, vasta äänet, hyväksytty. No, tarkistetaan joka tapauksessa. Eli 238. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 239 puolesta vastaan. Hyväksytty. Samoin lukeminen seuraavaksi 240 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistetaan, sopiihan se. Eli tarkistus 240, äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 241 ja 242 identtisinä tarkistuksena puolesta äänet hyväksytty. Kompromissitarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen 245 puolesta. Eli 245 puolesta vastaan tarkistetaan. Eli 245. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistukseen 247 ja 248, niin nehän on hylätty. 254 seuraavana puolesta vastaan tarkistetaan. Eli 254. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 255. Puolesta Kiitos, hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen 12, siis tarkistus 12, sekä 258, 259 puolesta hyväksytty. 260, anteeksi 261 puolesta hyväksytty, kiitoksia. Siis 261 Kyllä. 263 seuraavana puolesta. Hyvä. Hyväksytty. 264 puolesta. Hyväksytty. 266 ja 267 puolesta vastaan hylätty. Kompromissitarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jatkakaamme tarkistuksella 275. 275 puolesta vastaan hylätty. 276 puolesta hyväksytty. Kompromissitarkistus 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukseen 292. 292 puolesta äänet. Kiitos. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukseen 294. 294 siis puolesta. Hetkinen, hetkinen, anteeksi. Ensin siis 294 puolesta, 294 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 294. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Tämä tarkoittaakin sitä, että seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta 17. Kolme sivua eteenpäin. Eli nämä identtiset tarkistukset puolesta vastaan ilmeisesti hylättiin, mutta tarkistetaan. 17. Äänestys tarkistuksesta 17 alkaa. Kollega Jaar, voisitteko äänestää? Ja äänestys päättyy tähän. Niin, siellä vaan pölistiin. Tämä meni ohi siis sinun osaltasi. Hylätty. Yhden äänen turvin. Näin pääsemme seuraaviin tarkistuksiin. 322 puolesta vastaan hylätty. 328 puolesta vastaan hylätty. 323 puolesta vastaan hylätty. 324 puolesta vastaan hyväksytty. 325 puolesta vastaan hylätty. 326 puolesta vastaan hylätty. 327 puolesta vastaan hylätty. Näin pääsemme tarkistukseen 18. Esittelijän tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. 333 Edustaja Müllerin tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. 335 puolesta vastaan hylätty, 336 puolesta vastaan hylätty, 337 puolesta vastaan hylätty. 338 puolesta vastaan hylätty, 339 puolesta vastaan hylätty, 340 puolesta vastaan hylätty. 341 puolesta vastaan hylätty. 342 puolesta vastaan hylätty. 343 puolesta vastaan hylätty. 344 puolesta hyväksytty. 345 puolesta vastaan hylätty. 346 puolesta hyväksytty. 347 puolesta, hyväksytty. 348 puolesta, hyväksytty. 349, tarkistetaan siis 348. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 349 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 350 puolesta vastaan hylätty. 351 puolesta vastaan hylätty. 352 puolesta hyväksytty. 353 puolesta vastaan hylätty. 354 puolesta hyväksytty. 355 puolesta vastaan hylätty. 356. No tarkistetaan 355 siis. Äänestys päättyy. Äänestys on siis päättynyt. Hylätty. Tämä olikin pitkä nimilistä tässä tarkistuksessa. 356 puolesta vastaan hylätty. 357 puolesta hyväksytty, 358 puolesta vastaan hylätty, 359 puolesta vastaan hylätty, 360 puolesta vastaan hylätty, 361 puolesta vastaan hylätty, 362 puolesta vastaan hylätty, 363 puolesta vastaan hyväksytty, 364 puolesta vastaan hylätty, 365 puolesta hyväksytty, 366 puolesta vastaan hylätty, 367 puolesta vastaan hylätty, 368 puolesta vastaan hylätty, 369 puolesta vastaan hylätty, 370 puolesta vastaan hylätty. 371 puolesta vastaan hylätty, 372 puolesta Hyväksytty. Kolme. No tarkistetaan. Siis 372. Äänestys alkaa. EPP pitäisi ainakin listan mukaan olla tämän puolesta. Hyvä, hyvä. 372, siitä äänestys päättyy nyt. Hylätty. 373 seuraavana. Puolesta vastaan hylätty. 374 puolesta vastaan hylätty. 375 puolesta vastaan tarkistetaan. 375 ehkä tämä meni liiankin nopeasti. Eli äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 4. Äänestys alkaa. Kompromissitarkistus 4 siis kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 410 puolesta hyväksytty. 24 hyväksytty myöskin. 411 puolesta hyväksytty. Kompromissitarkistus 5. Äänestys alkaa päättyy. Hyväksytty. 4.14 seuraavana. Puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 4.15 ja 4.16 identtisinä puolesta hyväksytty. 4.17 puolesta hyväksytty. 4.18 puolesta hyväksytty. 419 puolesta vastaan hylätty. Kompromissitarkistus 6. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen 445. 445 siis. Puolesta äänet, hyvä, kiitokset. Vasta äänet, hylätty. Tarkistus 441 puolesta vastaan hylätty. 430 puolesta vastaan hylätty. 431, 432 ja 33 puolesta vastaan hylätty. 438 puolesta vastaan hylätty. 439 ja 440 puolesta vastaan hylätty. Kompromissitarkistus 7 Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 472. Melkoinen harppaus, kolme sivua. 472 seuraavana. Löysittekö tarkistuksen? Hyvä, äänestäkäämme siitä. Eli 472 puolesta äänet. Hyvä, kiitos. Tämä hyväksyttiin. Näin pääsemme 471. Eipä sittenkään. 474. 474 puolesta hyväksytty. 475 puolesta hyväksytty. 473 puolesta hyväksytty. Anteeksi, se raukesikin. No hyvä. 476 puolesta hyväksytty. Seuraavaksi 478 puolesta vastaan hylätty. 479 puolesta vastaan hylätty. 480 puolesta vastaan hylätty. Kompromissitarkistus 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus 494. 494 siis. Puolesta vastaan tarkistetaan 494. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hylätty. 501. Puolesta vastaan hylätty. Tarkistus, no tarkistetaan. Sitä on pyydetty, eli tarkistusäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 502 puolesta vastaan hylätty. 503 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 503 siis. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistukseen 504 puolesta hyväksytty. Eli 504. Tarkistetaan. 504. Tarkistusäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Asia selvä. 508 seuraavana. Puolesta. Hyväksytty. Sitten tarkistukseen 39 puolesta vastaan hyväksytty. 510 seuraavana. 510 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty muutaman äänen turvin. 5.11 puolesta vastaan hylätty. 5.12 puolesta hyväksytty. Näin pääsemme tarkistuksen 40. 40 puolesta hyväksytty, kiitoksia. 41 puolesta Hyväksytty. Neljäkymmentäkaksi seuraava. Neljäkymmentäkaksi puolesta äänet. Hyväksytty. toista puolesta vastaan hylätty. toista puolesta vastaan hylätty. 43 ja 44 puolesta Hyväksytty. 521 puolesta vastaan hylätty. 520 ja 522 puolesta vastaan hylätty. No tarkistetaan. Eli nämä kaksi tarkistusta. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 5, 523 puolesta. Eli 523 puolesta hyväksytty. 60 puolesta vastaan hylätty. 61 puolesta vastaan hylätty. 62 puolesta vastaan hyväksytty. 63 puolesta hyväksytty. 64 puolesta, hyväksytty 65 puolesta, vastaan, hylätty. 66 puolesta, hyväksytty. 67 ja 68 puolesta, hyväksytty. 69 ja 70 puolesta, hyväksytty. 71 ja 72 puolesta, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukseen 76. 76 siis. Puolesta. Siis puolesta vastaan hylätty. 78 ja 79 puolesta vastaan hylätty. 80 puolesta vastaan hylätty. 81 puolesta hyväksytty. Näin pääsemme kompromissi tarkistus. eipäs kun tarkistus 85 puolesta vastaan hylätty. 86 ja 87 puolesta vastaan hylätty. 88 ja 89 puolesta vastaan hylätty. No, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Hylätty. Siis hylätty. Näin monet olivat tällaista tarkistusta esittämässä. Seuraavaksi tarkistuksen 90 puolesta hyväksytty. 91 ja 92 puolesta vastaan hylätty. 93 puolesta, anteeksi, tarkistetaanpa tarkistukset 91 ja 92. Äänestys päättyy. Hylätty. 93 puolesta hyväksytty, 94 puolesta vastaan hylätty, 95 puolesta vastaan hylätty, 96 puolesta vastaan hylätty, 99 puolesta hyväksytty, 100 puolesta vastaan hylätty, 101. Puolesta vastaan hylätty. 102. Puolesta vastaan hylätty. 103. Puolesta vastaan hylätty. 104. Puolesta vastaan hylätty. 105. Puolesta vastaan hylätty. 106. Puolesta vastaan hylätty. 107. Puolesta vastaan hylätty. 108 seuraavana puolesta vastaan hylätty. 109 puolesta vastaan hylätty. 110 ja 111 puolesta hyväksytty. 112 puolesta Eli äänestetäänpäs vielä tarkistukset 111. Mielestäni se meni läpi, mutta äänestys alkaa. Come odrzucona, przepraszam. Poprawka 112, poprawka... Hylätty. 112. Puolesta vastaan. Hylätty. 113 puolesta vastaan. Hylätty. 114. Okei. Okay. 115, okei. Okay. Poprawka 115. 115. Puolesta vastaan. Hylätty. Uh, ale before 99, 99 adopted. Night, night, ah, Okay. Poprawka 116. Kto jest za? 116 puolesta vastaan hylätty. 117 puolesta hyväksytty. 117. Uh, 117 adopted. Uh, uh, go back. Go 99 uh, was adopted. Then, then we had to vote on 101. 101, yes. Yeah. And then did we, did we vote on 101? Okei, okay, uh, proszę Państwa, musimy powtórzyć głosowanie. No, pelkäänpä pahan, että meidän pitää yksi Yksi yksi, mennään uudestaan. Tai siis 101 puheenjohtajakorja puolesta vastaan. Lusona, okei. Okay. Pahoittelut, se oli hylätty, sanoi puheenjohtaja. 117 115 była odrzucona. Jesteśmy... 115 hylättiin ja nyt sitten... Selvä. 115 voimme toistaa sen puolesta vastaan, hylätty. 116 puolesta vastaan, hylätty. L'amendement 117 on erinomainen tarkistus parempi kuin kompromissi 1, mutta kompromissi 1 hyväksyttiin näin ollen 17, 18, 19, ovat hylättyt, tai siis raukeavat korjapuhuja, joten mitä mennä 120, eikö? Tak, ale w tej chwili głosowaliśmy poprawkę 120 i 116. No mutta me juuri näistä meni 1.16 ja nyt sitten siirrytään eteenpäin 120. Kto jest za poprawką 100? 120. Tarkistus 120 puolesta vastaan. Hylätty. 121, 2 ja 3 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 124, 5 ja 6 puolesta vastaan. Hylätty. 127 puolesta vastaan hylätty. 128 puolesta vastaan, hylätty. 129 puolesta vastaan, hylätty. 130 puolesta hyväksytty. 131 puolesta vastaan, hylätty. 132 puolesta vastaan, hylätty. 133 puolesta vastaan, hylätty. 134 puolesta hyväksytty. 135 puolesta vastaan hylätty. 136 puolesta vastaan hylätty. 130 hetkinen. 136, tarkistetaan se, 136, tarkistetaan, äänestys alkaa 136. Äänestys päättyy. Poprawka 137 za. 137 puolesta hyväksytty 138 puolesta vastaan, hylätty 139 puolesta vastaan, hylätty 140 puolesta vastaan, hylätty 141 puolesta vastaan, hylätty 142 puolesta, hyväksytty 143 puolesta vastaan, tarkistetaan Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 164. Puolesta vastaan. Hylätty. 165 puolesta hyväksytty, 166 puolesta vastaan hylätty, 167 puolesta vastaan. No, no, no, no. We, we vote first on 167 yes. and then we... Yes. E, głosujemy 167. Powtarzam głosowanie 167. Kto jest... To Toistetaan 167 puolesta vastaan No, äänestämme tarkistuksesta 167. Ja sitten katsotaan, miten menee puolesta vastaan. Hylätty. 169. 169. 169 puolesta vastaan. Hylätty. Selvä, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Odrucona. Hylätty. 173 puolesta. Hyväksytty. Sitten 174 puolesta vastaan. Hylätty. 175 puolesta vastaan hylätty 176 puolesta hyväksytty 178 177 178 kto puolesta hyväksytty 179 puolesta vastaan hylätty. 180 puolesta vastaan hylätty. 181 puolesta vastaan hylätty. 182 puolesta vastaan hylätty. 183 puolesta vastaan hylätty. 184 puolesta hyväksytty. 187 puolesta vastaan Hylätty. Tarkistetaan 187. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 185 puolesta vastaan. Hylätty. 186 puolesta. Hyväksytty. 188 puolesta vastaan. Hylätty. 189 puolesta vastaan hylätty. 190 puolesta vastaan hyväksytty, mutta no tarkistetaan 190. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 191 puolesta vastaan hylätty. 192 puolesta vastaan hyväksytty. 194. 194 puolesta vastaan tarkistetaan. 194 äänestys alkaa. Äänestys äh, päättyy. Hyväksytty. 198 puolesta vastaan hylätty 199 puolesta hyväksytty 200 puolesta vastaan hylätty 201 puolesta vastaan hylätty. 202 puolesta vastaan hylätty. 203 puolesta hyväksytty. 215 puolesta hyväksytty. 216 puolesta hyväksytty. 217 puolesta hyväksytty. 218 puolesta vastaan hylätty, 219 puolesta hyväksytty. Oi? No. Voitteko tarkistaa? Ei. 220. Agnew haluaa tarkistaa, niinkö? Ei. 220 puolesta vastaan hylätty. 524 puolesta hyväksytty. 525 puolesta hyväksytty. 526 puolesta hyväksytty. 527, 8, 9 ja 30 puolesta hyväksytty. 531 puolesta hyväksytty. 532 puolesta hyväksytty. 533 puolesta hyväksytty. 534 puolesta hyväksytty. 535 puolesta hyväksytty. 536 puolesta hyväksytty. 537 puolesta hyväksytty. 538 ja 9 puolesta hyväksytty. Onneksi olkoon seni. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Kompromissi, sorry, kompromissi. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tässä tapauksessa voimme siirtyä loppuäänestykseen lausuntoluonnoksesta. Siirrymme äänestykseen lausunnosta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onneksi olkoon. Edustaja Petir, haluatteko käyttää puheenvuoron? Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kaikkia, jotka tukivat tätä tekstiä, joka hyväksyttiin nyt suurella enemmistöllä. Tämä varmasti osoittaa, että valiokunnallamme on biopolttoaiden ja biomassan käytön osalta selkeä tulevaisuuden näkymä. Luotan siihen, että Envintä ottavat huomioon kantamme. Uusiutuvat energialähteet ovat olleet läheisessä yhteydessä maataloustuotantoon viime vuosien aikana. Metsänhoito- maatalouskysymykset ovat tärkeitä, kun puhutaan ilmastopolitiikastamme. Ja synergia tällä alalla osoittaa, että meillä on käytössämme sopivat tuotteet ja hinnat, kun puhutaan elintarvikkeista ja niin edelleen. Mehän haluamme tuottaa riittävästi proteiinia myös rehui ja varten – ja meillä on kantamme GMO-soijaan. Meidän on tarkoitus luoda uusia työpaikkoja seudulle ja siksi tämä on hyvin tärkeä mietintö. Haluaisin vielä kerran kiittää kaikkia, jotka osallistuivat tähän työhön. Kiittäisin sihteeristöä ja poliittisia ryhmiä. Kiitoksia kovasti. Kiitos varjostelijoille ja kaikille muillekin. Ja vielä yksi asia. Minusta meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ilmapiiriin, tai siis ilmakehään puheentukikorja joskus kestää kauan, että näistä asioista kiisten pitäisi nyt kahvin äärellä keskustella tästä lisää ja tulokset ovat paremmat, joten tämä on minun pyyntöni kaikille esteriöille. Linilleen. Niin kiitoksia kovasti, kiitos tulkeille. Saimme tämä mentyä läpi melko nopeasti, kiitos ja hyvää illan jatkoa. Seuraava kokous on 90. ja 11. lokakuuta ja Elin kanssa on kuulunut 11. lokakuuta. Join public eh, hearing with Envy. Eh, Okei, okay, thank you. Dziękuję. Zamykam. Kokous päättyy.